mennä Seuraavaksi rouva Evangelia Zampasen mietinnön lyhyt esittely, eh, aiheena mielenterveys, esittelijä neljä minuuttia. Proedre, kirje Pitrope, agapiti sinadelfi. Σήμερα υπάρχει όλο... Kollegat, nykyään yhä enemmän tiedetään, että ei ole tervettä mielenterveyttä. Olemme ymmärtämässä, että mielenterveysongelmilla on suuri vaikutus eh, henkilön sosiaaliseen perheen ja ammattielämään ja sillä on vaikutus uhrien perheisiinkin. Ja maksamme suuren hinnan yhteiskunnissamme tästä. Luvut puhuvat puolestaan yksi neljästä kokee jonkunlaisen mielenterveyden häiriön ainakin kerran elämässään on että 2010 mielenterveyshäiriöt ovat tärkeimpiä ongelmia. Itsemurhista suuri osa voidaan johtaa mielenterveyshäiriöihin. Haavoittuvassa asemassa ryhmät, syrjäytyneet ryhmät, vammaiset todennäköisemmin kärsivät mielenterveyshäiriöistä. Ikääntyvässä Euroopassa neurodegeneraattiset häiriöt lisääntyvät. Voimme varmaan olla kaikki samaa mieltä, että kun mielenterveyshaasteisiin vastaamme yhdessä, niin se on erityisen tärkeää. Ja kaikkien täytyy tulla mukaan. Se on kaikkien velvollisuus tehdä työtä mielenterveyden puolesta ja varmistaa ja suojella mielenterveyshäiriöpotilaiden oikeuksista. Tämä varmaankin liittyy siihen, että valtion pitäisi tarjota tukea. Ensimmäinen askel oli vihreä kirja, jonka komissio esitteli, ja toinen tärkeä askel oli eurooppalainen konferenssi, jonka otsakkeena oli mielenterveys ja hyvinvointi, ja se hyväksyttiin eurooppalainen paketti mielenterveyden osalta. Oikeastaan tämä raportti, jossa olen, tai joka on mietintö, joka yksimielisesti hyväksyttiin valiokunnassa, niin siellä on, tehdään ehdotuksia, jotta voidaan tukea mielenterveyttä, torjua syrjintää ja stigmatisointia, leimaamista. Siihen kuuluu apua, ennaltaehkäiseviä toimia, oikeanlaista hoitoa, mielenterveyshäiriöstä kärsiville ja myöskin perheille ja hoitajille. Ja mietinnössä painotamme sitä, että täytyy tarjota hyvälaatuisia, tehokkaita, universaaleja mielenterveyspalveluja. Myöskin lainsäädännön pitää olla ajan tasalla. Mietinnössä vaaditaan koulutusta avainamassa oleville ihmisille, jotta he voivat varmistaa, että että diagnoosit saadaan aikaisin ja väliintulo voidaan tehdä nopeasti. Täytyy painottaa koulutusta ja työllisyyttä. Haluamme myös estää mielenterveysongelmia sosiaalisen avustuksen avulla ja jäsenvaltioiden pitäisi tukea niitä organisaatioita, jotka näihin asioihin liittyvät. Olemme myös sen puolesta, että asetetaan tällainen elin, joka valvoo ja organis- tai koordinoi näitä asioita, jotka tähän liittyvät. Painotetaan myös tarvetta indikaattoreille, jotta voidaan mennä osoittaa oikea suunta, että tiedetään, missä todelliset tarpeet ovat. Ehdotamme myös ehdotuksia, jotka kattavat viisi prioriteettialuetta tässä paketissa. Mitkä nämä viisi aluetta ovat? Katsotaan ennaltaehkäisy ja itsemurhien ja depression osalta on erityisen tärkeää, että on sektorit kattavia ohjelmia ja verkostoitumista. Täytyy olla terveellinen sosiaalinen ilmapiiri kouluissa, työpaikoilla ja on tarpeen ryhtyä toimiin, jotka parantavat elämänlaatua yksilöiden osalta tai heidän keskuudessaan. Näytyy myös käsitellään asioita, kuten stigmatisointi ja leimautuminen. Siihen tarvitaan tietoa. Ja haluaisin puhemies kaikkia kollegoita kiittää, jotka ovat antaneet panoksensa tähän mietinnön. Meidän täytyy lähettää selkeä viesti äänekkäästi, että mielenterveys on sosiaalinen hyvä, joka on erityisen tärkeä. Kiitoksia sitten komissio. President, honorable members, Hyvä puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet. Onnittelen Euroopan parlamentin jäsen esittelijä Rouva Zambasia tästä oma aloitemietinnöstä joka on ihan mielenterveys. Mietintö aivan oikein alleviivaa sitä suurta vaikutusta, joka mielenterveydelle on terveydelle ja hyvä, hyvinvoinnille yleensä, koulutukselle, oppimiselle ja sosiaaliselle kohesiolle Euroopan unionissa. Se, että Euroopan parlamentti hyväksyy tämän mietinnön vain kaksi vuotta sen jälkeen, kun se hyväksyi päätöslauselman komission tiedonantoon mielenterveydestä, merkitsee, että tarvitaan enemmän toimia tällä alalla. Minun mielestäni tässä on syytä optimismiin. Nyt on enemmän tietoisuutta mielenterveyden ja hyvinvoinnin merkityksestä edistyksestä kaikille sektoreille verrattuna muutaman vuoden takaiseen aikaan. Ja tämä tulee selväksi suuresta tuesta komission korkean tason konferenssille eri mielenterveysjärjestöjen kanssa ja esittelijäkin mainitsi tämän. Tässä on myös muuta kehitystä. Jäsenvaltiot ovat tai yhä aktiivisesti tarkastelevat uudelleen mielenterveysstrategioitaan tai luovat toimintasuunnitelmia esimerkiksi Suomessa ja Unkarissa. Sosiaalinen ja taloudellinen oppiminen on otettu mukaan koulujen oppimisohjelmaan. Työnantajat ovat yhä tietoisempia hyvinvoinnin ja tuottavuuden välistä yhteydestä CSA Europe on jopa luonut tällaisen hyvinvoinnin työväline pakin työpaikoille, mutta ollaanpa nyt kuitenkin selvillä siitä, että tässä ei todellakaan pidä jäädä makaamaan laakereille, vaan on vielä paljon työtä edessä. Mielen terveys ei saa vaarantua nykytalous- ja rahoituskriisin myötä, mutta se kuitenkin tulee tuomaan uusia riskejä. Jäsenvaltiot tupavat pienentämään mielenterveysbudjettejansa ja ulkoistamaan palveluja. Talouden taantuminen heikentää nuorten tulevaisuuden näkymiä, eritoten ne sellaisia, jotka juuri päättävät koulunsa. Samoin työpaikkojen epävarmuus aiheuttaa ö, uhkia, samoin kuin työpaikkojen menettäminen. Seuraavan kahden vuoden aikana komissio tulee järjestämään useita temaattisia konferensseja mielenterveyspaketin viiden pe- pe- perus- prioriteetin pohjalta. Nämä ovat yhteisiä konferensseja jäsenvaltioiden kanssa. Ensin on kansainvälinen konferenssi stigmasta ja mielenterveyshoidosta ja se järjestetään tämän vuoden toukokuussa. Ensimmäinen temaattinen konferenssi mielenterveyden osalta nuoriso ja koulutus. Tämä järjestetään syyskuussa Tukholmassa yhdessä Ruotsin puheenjohtajuusvaltion kanssa. Ja toinen temaattinen konferenssi, jonka aiheena on ennaltaehkäi, itsemurhien ennaltaehkäisy. Tämä järjestetään joulukuussa Unkarissa ja ensimmäisellä puolivuotiskaudella 2010 Espanja tulee järjestämään temaattisen konferenssin, jonka aiheena on ikääntyvien mielenterveys. Tämän lisäksi me olemme yhteyksissä jäsenvaltioihin kahden muun konferenssin osalta, joiden aiheena on mielenterveystyöpaikalla ja toiseksi leimaantumisen ja sosiaalisen syrjäytymisen torjuminen. Parlamentin mietinnössä on paljon konkreettisia ehdotuksia, jotka ovat merkittävä panos tuleville keskusteluille näissä konferensseissa. Mietinnössä ei pelkästään korosteta mielenterveyden merkitystä Euroopan unionissa, vaan siinä osoitetaan, että on monia mahdollisuuksia toimia mielenterveyden alalla Euroopan unionin tasolla. Yksi ehdotuksista mietinnössä on luoda rakenteet, joilla voidaan valvoa Euroopan mielenterveys- ja hyvinvointipaketin täytäntöönpanoa. Olen yhtä mieltä siitä, että merkittävää lisää arvoa saataisiin, jos säännönmukaisesti arvioitaisiin edistystä tämän paketin osalta. Me tulemme vakavasti miettimään, miten tällainen ajatus voidaan muuttaa käytännöksi. Vielä kerran haluaisin kiittää Euroopan parlamenttia ja sen esittelijää tästä erittäin tukevasta mietinnöstä, johon liittyy hyvinkin tähdellisiä suosituksia. Kiitoksia hyvä komission ja sen äänestämme huomenna kello 10.30. Huomasitte varmaan, että vähensimme hieman valaistusta. Luulenpa, että se johtuu energiansäästöstä. Se sattuu sopivasti, koska seuraava koska pian käsittelemme Giurkin mietintöä energia.